siirrymme seuraavaan kohtaan. Puheenjohtaja on saanut EPP-ryhmältä pyynnön nimitykseksi valtuuskunnan jäseneksi. Tuo nimitys on osa tätä istuntoa. Jos mitään muita nimiä ei esitetä, tämä hyväksytään ja näin se, sitä pidetään hyväksyttynä. Kysymys on Darius Rosatista Euronestin parlamentaarisen yleiskokoukseen. Ja näin tämän ilmoitus